So, ladies and gentlemen, dear friends. No niin, hyvät naiset herrat, jos käytte paikoillenne. Niin voimme aloittaa kuulemisen. Eli haluaisin toivottaa tervetulleeksi asiantuntijat, jotka on kutsuttu tänne. Haluaisin kiittää heitä teollisuusvaliokunnan nimissä siitä, että hyväksyivät kutsun tähän kuulemiseen. Ja toiseksi olen iloinen siitä, että tällä paikalla on Klaus Dieter Borchardt, joka on komissiosta, ja hän pitää sitten alustuspuheenvuoron. Muistuttaisin, että kuuleminen kaasumarkkinoista oli suunniteltu maaliskuulle, mutta sitä aikaistettiin, kun otetaan huomioon valiokunnan tekemä työ nyt kun uudistetaan kaasudirektiiviä. Eli kuulemisessa keskitytään siihen, miten lainetaan direktiivin säädöksiä, jotka liittyvät kolmasista maista tuleviin kaasuyhteyksiin. Meillä on täällä asiantuntijoita sekä yksityiseltä sektorilta että akatemiamaailmasta, ja me tarkastelemme näitä seuraamuksia EUn kaasumarkkinoille ja kaasutoimituksille. Meillä on kaksi ja puoli tuntia aikaa kuulemiselle puoli kolmesta viiteen. Ja pyytäisin, että asiantuntijat käyttävät korkeintaan 10 minuutin puheenvuoron. Sen jälkeen voimme käydä sitten keskustelua. Ja kuulemisessa on kolme osaa. aluksi siis komission alustuspuheenvuoro, sen jälkeen sitten neljän asiantuntijan paneeli, jotka esittelevät näkemyksiään näistä muutoksista, joita on ehdotettu kaasudirektiiviin, ja sitten liittyen kaasutoimitusten varmuuteen. Ja sen jälkeen sitten kysymyksiä ja vastauksia sen jälkeen. Eli aluksi sitten alustuspuheenvuoro, mutta sitä ennen haluaisin vielä sanoa, koska minä itse olen esittelijänä tämän direktiivin osalta ja tunnen olevani vähän vastuussa tästä kysymyksestä, kun nyt sitten mietimme kunnollisia ratkaisuja tässä valiokunnassa. Kun puhutaan näistä infrastruktuurihankkeista EU:ssa, ssa erityisesti niistä, jotka yhdistävät EUn kolmansiin maihin, niin meidän täytyy pitää mielessä kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin oikeudelliset näkökulmat. Onko jokin hanke kaikkien EU-säädösten mukainen? Mutta tähän tarvitaan selkeä, riittämätöntä oikeudellista varmuutta ja johdonmukaisuutta, kun ajatellaan tämänhetkistä lainsäädäntöä. Se on ennakkoedellytys turvallisuudelle ja riippumattomuudelle, mutta myöskin on tärkeää, että otetaan huomioon turvallisuus ja se, että varmistetaan yhtäläiset kilpailumahdollisuudet kaikille toimijoille EUn energiamarkkinoilla ja meidän täytyy varmistaa pitkäaikaisten investointien ennustettavuus ja varmuus. Ne ovat tärkeitä asioita kaikille investoijille. Meillä pitää olla reilut ja tasapuoliset säännöt. Ei tämä ensimmäinen kerta, kun haluttaisiin soveltaa yhteisiä sääntöjä EU-markkinoilla. Eli kun ajatellaan aluevesiä ja elinkeinoaloja, eli komissio, komission ehdotus liittyy juuri tähän. Eli sovelletaan laajemmin säädöksiä, erityisesti kolmannesta energiapaketista. Se liittyy kolmansien osapuolten pääsyyn ja vaatimuksiin ja muihin kysymyksiin – Tämä koskee kaikkia kaasuputkia, jotka yhdistävät EUn kolmansiin maihin. Ja tästä haluamme nyt keskustella kuulemisessa. Ja sitten on toinen kysymys. Se on poliittinen. Täytyy katsoa, noudattavatko nämä hankkeet energiaunionin strategisia tavoitteita, erityisesti solidaarisuusperiaatetta ja näiden energialähteiden monipuolistamista ja millä tavalla se vaikuttaa sitten jäsenvaltioiden EUn energiatoimituksen turvallisuuteen ja varmuuteen. Parlamentissa monta kertaa täysistunnossa on puhuttu tästä asiasta lähinnä poliittisesti ja valtaosa on ollut samaa mieltä. Hankkeet, jotka eivät noudata Euroopan eurooppalaista energiastrategiaa, niin niitä ei missään tapauksessa pidä tukea EU:ssa. Ja on selkeästi määritelty näitä esteitä kunkin täysistunnon tai muiden keskusteluiden jälkeen parlamentissa. Puolitoista vuotta sitten meillä oli kuuleminen parlamentissa – sen olivat järjestäneet neljä poliittista ryhmää ja yksi muu taho. Ja me totesimme kaikki samaan. Eli direktiivi liittyy oikeudellisiin kysymyksiin. Joskus on mahdotonta välttää myös poliittista keskustelua, mutta me keskitymme lähinnä juuri näihin oikeudellisiin kysymyksiin. Ja me olemme nähneet, kuinka myönteisesti kolmannen energiapaketin täytäntöönpano on vaikuttanut energian sisämarkkinoihin, ja tätä me nyt teemme. Eli kolmas energiapaketti. Eli meidän täytyy nyt keskustella siitä, miten voisimme parantaa tilannetta ja laajentaa tätä pakettia kaikkiin kaasuputkiin, jotka yhdistävät EUn kolmansiin maihin. Ja mehän tiedämme, että meillä on kaksi tapausta. Olemassa olevat putket ja rakenteilla tai suunnitteilla olevat kaasuputket. Eli meidän täytyy tehdä näistäkin päätöksiä. Eli olemassa olevat ja tulevat tai suunnitteilla olevat, koska siellä täytyy olla erilainen lähestymistapa. Eli tässä nyt pari sanaa aluksi. En nyt puhunut mitään puolesta tai vastaan, kun ajatellaan erilaisia ratkaisumalleja. Meidän täytyy miettiä yleistä lähestymistapaamme tässä kysymyksessä. En puhu ainoastaan valiokunnan puheenjohtajana, vaan myöskin esittelijänä. Ja nyt haluaisin antaa sitten Borchartille puheenvuoron. Hän on energiapääosastolta komissiosta ja hän voi sitten vähän kertoa tästä kaasudirektiivistä. Eli Borchart olkaa hyvä. Suuret kiitokset puheenjohtaja ja kiitoksia siitä, että olette kutsuneet tänne todella paitsi komission edustajan ja myös sitten asiantuntijat tehneet eron minun ja asiantuntijoiden välillä. Itsehän olen virkamies. Kuitenkin mielelläni kerron teille tästä ehdotuksesta ensinnäkin, miksi olemme ehdotuksen tehneet ja toiseksi sitten, että mitä ehdotuksemme sisältää. Puhun teille tästä nyt ihan lyhyesti. Aivan aluksi tavoitteemme tavoite, joka on ohjenuorana ehdotuksellemme. Kyse on siis kaasudirektiivin muuttamisesta ja tässä pyrimme ennen kaikkea tarjoamaan oikeudellista varmuutta ajatellen sovellettavia sääntöjä, jotka koskevat kaasuputkia, jotka tulevat sitten kolmansista maista Euroopan unionin alueelle. Tätä oikeusvarmuutta tarvitaan ja se hyödyttää kaikkia sidosryhmiä, siis investoijia kaasuinfrastruktuureihin, mutta myös markkina kuluttajia. Ja ehdotuksessamme selvennetään, selkeytetään puitteistoa, nyt kun keskusteluissa erilaisia tulkintoja on esitetty erityisesti, mitä tulee Nord Stream 2 kaasuputken rakentamiseen. Nämä tarkistukset direktiiviin pyrkivät varmistamaan sen, että sovellettavat säännöt, jotka siis koskevat kaasuputkia, jotka yhdistävät kaksi tai useampaa jäsenvaltiota, E, eli siis EUn sisäiset kaasuputket, niin niitä, niitä tulisi kohdella samoin kuin kaasuputkia, jotka tulevat kolmansista maista EUn alueelle. Eli e, nämä tuontiputket ja sitten sisäiset siirtoputket, e, molempiin sovellettaisiin samoja sääntöjä. Ja me haluamme, että että kaasutoimitukset tapahtuvat läpinäkyvyyden hengessä niin, että kaikki toimijat ja operaattorit voivat toimia tehokkaasti. Ja kun nyt ajatellaan, että kaasutuonti on hyvin merkittävää, niin luonnollisesti kaasun tuonnilla on merkittävää vaikutusta kaasun sisämarkkinoihin ja näin ollen nämä tuontiputket ovat hyvin tärkeä osa tätä kokonaisuutta. EU-lainsäädäntö, joka koskee näitä kaasuputkia, läpinäkyvyyttä, kolmansien osapuolten osallistumista ja myös julkista valvontaa, pyrkii, nyt pyrimme vahvistamaan kilpailukykyä ja kilpailua niin, että kuluttajat saisivat kaasunsa edullisemmin ja samalla toimitusvarmuus voitaisiin taata. Samalla sitten nämä tuontiputket ää, alistetaan niille säännöille, jotka koskevat muun muassa määräävää markkina asemaa ja pyrimme estämään eri väärinkäytökset markkina-aseman suhteen. Tässä kontekstissa siis olemme analysoineet tilannetta ja oikeusperusta on artikla 194 SEUT-sopimuksessa. Kaasudirektiivi luo, niin kuin sanoin, selkeät lainsäädännölliset puitteet kaasutoimituksille niin EUn ulkorajoilla kuin sisärajoillakin. Kukaan ei ole kyseenalaistanut tätä 194 artiklaa oikeusperustaksi sisäisissä kaasutoimituksissa ja miksi se näin ollen voisi olla sitten väärä oikeusperusta ajatellen kaasun tuontia kolmansista maista. Kun puhutaan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta, niin tämä rajoitetaan selkeästi Euroopan unionin lainkäyttöalueeseen ja komission mielestä tämä kattaa myös vesialueet sekä jäsenvaltioiden omat aluevedet, mutta EU-lakia ei sovelleta EU-alueen ulkopuolella. Tämä on ihan selkeä ehdotuksessamme. Usein ehdotustamme kritisoidaan siitä, että ehdotus voisi vaikuttaa jäsenvaltioiden toimivaltaan päättää omasta energiasekoituksestaan tai energian mm, lähteiden äh, määrittelystä, mutta tämä, äh, näihin oikeuksiin ja sen valtioihin yksinomaiseen toimivaltaan meidän ehdotuksemme ei millään lailla puutu. Tärkeää on myös muistaa, että me emme kiellä äh, minkään kaasuputken rakentamista, emme myöskään Nord Stream 2 ja lopuksi toteaisin, että tämä komission ehdotus täydentää neuvottelumandaattia Nord Stream kahden suhteen, jota komissio on neuvostolta pyytänyt, koska me katsomme, että neuvottelumandaatti voi olla hyödyllinen väline sellaisten mahdollisten erojen kuromiseksi umpeen, joita saattaisi olla, sillä jos tämä putki tulee kolmannesta maasta, niin sittenhän ensimmäinen nämä putken osa on äh, mahdollisesti tuon kolmannen maan maaperällä äh, ja sitten äh, yksi osa mahdollisesti kansainvälisillä vesillä ja kolmas osa sitten EU-alueella. Ja jos konflikteja syntyy, niin meidän mielestämme ne tulisi ratkaista neuvotteluissa selkeän puitteiston alaisuudessa, joka määrittelee putken toimintaan. Nyt puhuisin kolmesta temaattisesta pilarista. Ensimmäinen äh, ovat nämä pääperiaatteet, nämä pääperiaatteet ja elementit, jotka liittyvät kaasuputkiin, jotka Euroopan unionin kolmansista maista tulevat ovat seuraavat. Kolmansien osapuolten osallistuminen, tariffit, sääntely sekä myös mahdollisuus hakea poikkeuksia näihin edellä mainittuihin periaatteisiin. Kun puhutaan Kun puhutaan näiden sopi- sopimuspakettien purkamisesta tai kolmannen osapuolen osallistumisesta, niin tätä kautta voidaan ehdottomasti läpinäkyvällä tavalla vähentää erilaisia riskejä, joita liittyy esimerkiksi toimitusvarmuuteen. Ja siksi on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että että tieto operaatioista ja myös merkittävän infrastruktuurin äh, huoltotoimenpiteistä ja ylläpidosta, äh, että tämä tieto kulkee kaikille äh, asian kuuluville viranomaisille. Ja kun puhutaan kaasuputkista, jotka tulevat kolmansista maista Euroopan unionin alueelle, niin ne ovat olleet, poik- niillä on ollut poikkeus, mitä tulee Ähm, toimintojen eriyttämiseen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ähm, tämä kyseinen kaasuputki ei saa haitata kilpailua sisämarkkinoilla eikä myöskään äh, aiheuttaa toimitusvarmuusongelmia Euroopan unionissa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että luodaan ennakkoehdot sille, että eurooppalaiset äh, kuluttajat äh, voivat hyötyä kilpailun lisääntymisestä kaasumarkkinoilla ja mm, ovat näin ollen toimitusvarmuuden suhteen hyvässä tilanteessa, jossa heittoja ei tapahdu. Poikkeusmääräyksiä olemassa oleville putkille on esitetty ja syynä tälle on tietty oikeudellinen epävarmuus, koska tässä, niin kuin jo ihan alussa totesin, on ollut tiettyjä erilaisia tulkintoja määräyksistä. Artiklaan 36 tehtävät poikkeukset eivät kuitenkaan koske muuta kuin olemassa olevaa infrastruktuuria ja täytyy ottaa huomioon se, että olemassa olevat kaasuputket katetaan useimmiten jo nykyäänkin erilaisin sopimuksiin, esimerkiksi valtion välillä välisin sopimuksin, joita on vaikeampi sopeuttaa meidän lakeihimme. Siksi olemme nämä poikkeukset ylipäätään esittäneet ehdotuksessamme. Ja poikkeuksen myöntäminen on jäsenvaltion yksipuolinen oikeus meidän ehdotustemme mukaisesti. Tässä ei vaadita kolmannelta maalta minkäännäköistä hyväksyntää tai aktiivista roolia taikka edes komission hyväksyntää. Kyseessä on kansallinen päätös, joka hyväksytään kansallisten menettelyjen pohjalta. Mahdollisuus näille poikkeuksille äh, rajataan siis olemassa oleviin kaasuputkiin, jotka on määritelty ehdotuksessa. Kyseessä ovat ne kaasuputket, jotka ovat täysin valmiit ja toiminnassa ennen kuin tämä direktiivin tarkistaminen astuu voimaan. Näin ollen Ähm, jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia, mitä tulee toimintojen eriyttämiseen, mitä tulee kolmansien osapuolten osallistumiseen ja niin edelleen. Ja ne voivat tämän tehdä samoin ehdoin kuin artiklan 36kin puitteissa olisi voitu tehdä. Eli tämä ei saa tietenkään äh, olla vahingollista kilpailulle, eikä se saa häiritä sisämarkkinoiden toimintaa, eikä se saa häiritä kaasun toimitusvarmuutta. Ei myöskään ole mitään nämä aikarajaa määritelty, ehdotonta aikarajaa määritelty, mutta poikkeuksen ajoitus on kuitenkin perusteltava niin, että se liittyy tiettyihin hankkeisiin. Kyseessä voi olla esimerkiksi sopimuksen voimassaoloaika määrittelevänä tekijänä ja komission käytännössä yleensä 25 vuotta myönnämme poikkeus poikkeukselle ajaksi. Ja tämä voidaan tehdä, mutta tietenkin näin ollen tämä on siis myös perusteltava. No mitäs vaikutuksia tällä on sitten jäsenvaltioille? Monet jäsenvaltiot ovat esittäneet huolenaiheita, mutta korostaisin, että jäsenvaltiot tulevat saamaan kylliksi joustavuutta ja joustoa voidakseen säilyttää nykykaasuputket ja voidakseen sitten niitä varten hakea tarvittavat poikkeukset. Ja kun puhutaan tämän direktiivin tarkistamisen tai tämän ehdotuksen mm, tarkistamisen äh, voimaanastumisajasta, niin äh, tässä on joka tapauksessa, kun ja jos ja kun poikkeus äh, on myönnetty, äh, niin tämä ei tule häiritsemään nykytoimintaa. Ja näin jäsenvaltiot eivät joudu uudelleen neuvottelemaan yhtään mistään. Heidän täytyy vain hakea nämä poikkeukset. Ja kun puhutaan nykyjärjestelmästämme, niin jo Siinäkin meillä on hyvin laaja kuulemisjärjestelmä, jota olemme päättäneet laajentaa nyt myös kolmansien maiden viranomaisiin, esimerkiksi säätelyviranomaisiin tai ministeriöihin, energiaministeriöihin näissä maissa. Tärkeää kuitenkin on se, että kuuleminen tarkoittaa sitä, että näille viranomaisille on tarjottava mahdollisuus kannanottoon sääntelykysymyksistä, jotka näihin putkiin liittyvät. Jos ne eivät vastaa, niin sitten jäsenvaltion sääntelyviranomainen voi hoitaa asian muitta mutkitta. Ja nyt sitten vielä yksi asia, joka ei sinänsä suoranaisesti liity tähän ehdotukseen. Se on nostettu esiin keskustelussa. On todettu, että vaikutusarviota ei ole toteutettu ei toteutettukaan, mutta hyvästä syystä. Ja se syy on se, että komissio ei suinkaan ole nyt luomassa uusia lakeja, ei, vaan se on selkeyttämässä olemassa olevaa lainsäädäntöä. Ja näin ollen direktiivin määräykset ovat olleet voimassa Joo, tähänkin asti ja nämä perusperiaatteet ovat säilyneet täysin ennallaan. Näin ollen mitään vaikutusarviota ei tarvita. Mutta tiedätte, että komissio on kuitenkin julkisen kuulemisen toteuttanut kahdeksan viikon aikana joulukuun alusta tammikuun loppuun. Saimme 34 vastausta. 20, 24 eli 60, yli 60 prosenttia oli aika kriittisiä ja 12 eli noin 35 prosenttia taas myönteisiä näistä huomioista, joita meille toimitettiin. Tämä ei minua niinkään yllätä, voin sanoa, sillä kun keskustelua on käyty, niin se on pyörinyt hyvin pitkälti eh, <laughs> Nord Stream 2 ympärillä, joka on se elefantti tässäkin huoneessa. Ja keskustelu on siihen hyvin pitkälti keskittynyt. Lopuksi toteaisin, että toivon, että mm, tässä olen teille nyt onnistunut osoittamaan, mikä on ehdotuksemme tarkoitus, mitä sen taustalla on. Ja yhden ainoan kehitteillä olevan hankkeen vuoksi tämä koko ehdotus on nyt politisoitu. Ja näin ollen äh, haluan nyt vain tehdä selväksi sen, että komissio tässä ehdotuksessa on vain äh, hoitanut äh, tehtävänsä niin kuin aina. Me olemme, me, meidän tehtävämme on huolehtia Euroopan unionin äh, lainsäädännöstä ja toimia siinä tapauksessa, että lainsäädännössä havaitaan olevan hyvin, hyvin erilaisia tulkintoja ja käytäntöjä, jotka näin ollen suorastaan johtavat siihen, että lakia ei sovelleta samalla tavoin. Kiitoksia. European Commission. Kiitoksia. Oli tärkeää, että tiedämme, mikä on komission lähestymistapa tähän asiaan. Ja nyt sitten pyytäisin, että asiantuntijamme käyttäisivät korkeintaan 10 minuuttia, koska haluaisimme jättää aikaa sitten keskustelulle ja kuulla teiltä vastauksia kysymyksiin. Ensimmäisenä Lapopistelli. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin entinen kollegamme hän oli parlamentin jäsen vuosina 2004-2008 ja hän oli Italian parlamentissa sitä ennen. Ja te olette EUn ulkosuhteiden neuvostossa. Ja nyt sitten viime huhtikuusta te olette olleet Euroopan naapurusvälin energiaa. Se on eurooppalainen energiayhtiö. Eli teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Ja ensiksi kiittäisin valiokuntaa ja sen puheenjohtajaa meidän kutsumisesta tähän tärkeään keskusteluun maakaasudirektiivistä. Seuraavan 10 minuutin aikana haluaisin antaa teille kaksi näkökulmaa pikemminkin markkinan näkökulman energiayhtiöltä pikemmin kuin juridisen näkökulman ja lisäksi italialaisen näkökulman. Italia on yksi niistä harvoista maista, joista energiaa tuodaan Euroopan unioniin. Eli keskityn pikemminkin olemassa oleviin putkistoihin kuin uusiin. Eni on yksi maailman kuudessa suurimmasta öljyyrityksestä. Olemme öljymaakaasu arvoketjussa mukana 70 maassa kemikaaleissa ja öljyissä. Ja meillä on myös erityinen rooli Italiassa ja Euroopassa maakaasun toimittajana. Me myymme yli 75 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, Italiassa 37 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Mä teen parhaani. I was told to do this way. It uh, It is is not energy union. Tämä nyt on digitaalinen unioni, ei energiaunioni. Okay, back. okay, just give me a sign. I'll do it on the computer. Okay. So, um, okay, please take into consideration the time, Mr. President. We are Pyytäkää ottaa huomioon, että tässä menee nyt pari sekuntia hukkaan maana Italia on samanlainen kuluttaja kuin kaikki eurooppalaiset. Se tarvitsee taloudessaan maakaasua ja energiamuutos noudattaa ilmastokriteerejä. Se aina pyrkii hajauttamaan toimittajia ja reittejä, jotta mitään taloudellisia tai poliittisia paineita ei tulisi yhdestä reitistä tai yhdeltä toimittajalta. Mitä maakaasun tulee tästä diasta näette, että Italian tulee katki kaksi eteläistä putkista, Windstream Libyasta ja Transnet Algeriasta. Ja tässä on yhteyksiä Venäjältä ja Pohjois- Pohjanmeren järjestelmistä tulevia putkista. Ja, ja siksi, sen lisäksi meillä on kolme laitoista nestetylle maakaasulle. Mutta ennen Euroopan markkinoita minä kysyisin kysymyksestä, onko Euroopan markkinat vakalla pohjalla vai hauraat. Maakaasulla on tärkeä osa energiamiksissä se on teollisuudelle tärkeä raaka-aine, sillä mitä koteessa on joustavat sähköenergian lähtö ja myöskin tukee uusiutuvan energian lisäkäyttöä. Ja 2015 se takaisin noin neljäsosan Euroopan primäärikulutuksesta, 2016 Wood Mackenzin mukaan se merkitsi noin 460 metriä, miljardia kuutiometriä vuotuisesta maakaasukysynnästä. Eli diversifiointi ja turvallisuuspotentiaali on erittäin hyvä. Me tiedämme, että kotimainen tuotanto laskee Euroopassa 30 miljardia kuutiometriä euroa vähemmän vuotuisesti 2012-2017, eli 7 prosenttia kokonaista maakausin kysynnästä. Ja tämä väistämättä johtaa tuotin kolmannesta maista. Tiedämme, että näitä trendejä ei voi pitää yllättävinä eikä uhkaavina. Viime vuosikymmeninä Eurooppa on pyrkinyt takaamaan mahdollisimman korkean äh, tarjonta, äh, energian huollon turvallisuuden asteen. Ja juridisesta näkökulmasta muistutan teitä esimerkiksi äskettäisestä makaasutoimitusdirektiivin arviointia. Tämä, meillä on moni, monimutkainen järjestelmä, joka takaa solidaarisuuden Euroopassa, mutta markkinoiden näkökulmassa Eurooppa voi tällä hetkellä – hyödyntää merkittäviä nestetyn maakaasun laitoksia, 210 miljardia kuutiometriä, ja 2017 niitä käytettiin vastaamaan ainoastaan 44 prosenttia Euroopan mahdollisesta maakaasukysynnästä. Maakaasuvarastointilaitoksen 100 miljardia kuutiometriä 21 prosenttia Euroopan kysynnästä ja tuontiinfrastruktuuria 60 miljardia kuutiometriä ja se ylittää koko maakaasukysynnän. Eli 210 miljoonaa potentiaalista kapasiteettia, eli kolme kertaa niin paljon kuin Saksan kysyntä. Ja meillä on erittäin hyvät treidausmarkkinat myöskin nestemäisellä maakaasulla. Minun kuulemma pitää puhua hitaammin. 2018 maakaasun tarjontamiksiä, kun tarkastelee, niin Euroopan osuus laskee koko ajan. Potkistolla tuotu osuus on 65 prosenttia tarpeista, mutta kun tuontia ajattelee, niin ajattelemme Venäjä ainoana tuojana, mutta itse asiassa Euroopalla on useampia lähteä ja reittiä Pohjois-Afrikasta Italiaan, Algeria, Libya, Italiaan ja Espanjaan ja Pohjanmereltä Norjalta. Ja nykyputkista niin myös yhdessä maan osamme näille alueille. Se kattaa noin puolet tuonnista ja sillä on merkittävä panos tuonnittivarmuudelle. Ja nesteytymaakausi kysyntää tällä hetkellä vasta 10 prosenttia. Me tällä hetkellä äh, alikäytämme Euroopan uudelleen kasvattamiskapasiteettia monella kymmenellä prosentilla. Ja on hyvä muistaa, että olemassa oleva nesteytynyt on infrastruktuuri suojelee Eurooppaa liian suurilta hinnannousulta ja oligopolistista käytä, käyttäytymiseltä. Tällä hetkellä Euroopan ei tarvitse tuoda lisää nestettä maakaasua kuitenkaan, koska hintakilpailu on riittävää. ihan lyhyesti tästä. LNG-markkinat ovat nousussa. Meillä on nestetyskapasiteettia tulossa ihan valtavasti seuraavan seitsemän vuoden aikana lähinnä Australiasta ja Yhdysvalloista, mutta kuten tästä diasta näette, Yhdysvallat ei ole pelaaja toimituspuolella eikä se ole iso pelaaja edes kysyntäpuolella, vain 15 prosenttia globaalista kysynnästä. Viisi asiamaata ostavat kaksi kolmasosaa lng markkinoille tulevasta volyymista. On ollut puhetta Yhdysvaltojen nestetyn maakaasun saapumisesta Eurooppaan, ja että tämä olisi poliittinen vaihtoehto ja osana globaalimpaa eurooppalaista äh, politiikkaa. Yhdysvallan näkökulmasta, markkinoiden ja kuluttajan näkökulmasta mahdollisuus ostaa tulevaisuudessa halvempaa nesteytettyä maakaasua Yhdysvalloista tai muualta siksi, että kulutuskulut laskevat ja kaasun laskehinta laskisi. Tämä olisi hyvä asia. Se lisäisi kilpailuja perinteisten toimittajien joukossa. Mutta tällä hetkellä, kuten näette, vain vähän eurooppalaisia eriä on tullut Eurooppaan, kuten me sitten LNGtä tulevat markkinoille, jossa maksetaan preemiota, kuten Aasiassa, näyttämään harmaan euro- aasialaisen hintakäyrän punaisen eurooppalaisen ja sitten keltaisen yhdysvaltalaisen, joka on kaikkien matalimpana. Eli maakaasu, maakaasumarkkinat ovat pikemminkin hinta kuin politiikkavetoiset. Eteläiset reitit ovat pitäneet huolta siitä, että toiminta on ollut turvallista ja meidän pitäisi joka tapauksessa tukea niitä. Meidän huolenaiheemme ovat nimenomaan kytköksissä vakauteen, kuten tohtori Barhart totesi, ja uusien säännösten toteuttamisen riskiin. Sitten on kysymys siitä, kompensoisiko uusi direktiivi nämä riskit merkittävillä eduilla, jotka kohdistuisivat EUlle. Esimerkiksi Algerian tapauksessa on säätelyriski ja kaupallinen riski, jotka syntyvät siitä, että mahdollisesti muutettaisiin nykyisiä sääntöjä. En neuvottele tällä hetkellä uusia sopimuksia Algerian vastaosapuolen kanssa. Ja kuten kaikki kaupalliset pelaajat, meillä ei ole varaa tehdä näin, jos säätelyepävarmuutta vallitsee. Algerialaiset voivat päättää, koska heillä on mahdollisuus nesteyttää maakaasua. He voivat päättää, että eivät myy. Volyymiä Euroopalle he voivat myydä muualle, mikä tavallaan vaarantaisi toimitusvarmuuden. Libyan tapauksessa voimme myös tarvitsematta säätelyä geopoliittisiin riskeihin. Ja ehdotus voisi johtaa siihen, että käymme uusia neuvotteluita libialaisten vastausapuolten kanssa hetkellä, jolloin maa kohtaa valtavia haasteita. Joten panen merkille tämän aikataulun, josta Tatri Borhan äsken puhuin. Tähän mennessä Eurooppa on ollut houkutteleva markkina-alue ja säätely on vakaata. Se on edistänyt avaininfrastruktuurin kehittämistä kaikilla toimittajien suuntaan. Ja muutosten täytyy pyrkiä siihen, että vahvistetaan näitä periaatteita erityisesti olemassa oleville potkistoille, jotka tällaista varmuutta ovat ta- meille taanneet. Jos ajatellaan mahdollisia vaikutuksia kansainvälisille kumppaneillemme, tämä se voisi johtaa neuvotteluiden lisääntymiseen, Ja tällä voi olla taloudellisia ja geopoliittisia vaikutuksia, jotka saattavat viedä pohjaa harmoniselta säätelykehikolta, johon kolmiksia pyrkii. Mikä on meidän näkymme? Ehdotus ulottaa EU-lainsäädännön put- toimitusputkistoihin, kuten tohtori Pursa totesi, mutta tämä sopeutuu myös olemassa oleviin put- toimituslinjoihin. Ja tätä vaikutusta pitäisi miettiä tarkkaan erityisesti sen vaikutuksia. Olisi järkevää rajoittaa sovellusala ainoastaan uusiin kaasuputkiin ja sulkea niin nykyiset ulkopuolelle. Takautuva soveltaminen 16 olevan putkistaan ää, rikkoi sellaisia periaatteita, kuten että oikeudessa kehikon täytyy olla varma ja ennustettava. Me voisimme ajatella järjestelmää, ja se todistus takaa käännetään. Toisin sanoen, vain niissä tapauksissa, joissa komissiot ja jäsenvaltiot tunnistavat ja osoittavat, että olemassa oleva oikeudellinen järjestys sovellettuna nykyjärjestelyyn haittaa kilpailua, toimitusvarmuutta ja sisämarkkinoiden toimintaa, komission pitäisi ehdottaa toimia, joilla vähennetään riskejä. Ja pitäisi tar- puuttua kilpailuongelmiin. En puhu lakien väliseen ristiriitaan. Sanoin oikeuspalvelusta kysymys, mutta kiitän tätä mahdollisuudesta puhua tänään yritysnäkökulmasta. Sanoisin, että Euroopan esteet, joita meillä vielä on toimivilla markkinoilla, se, että sisäisten yhteyksien verkostosta puuttuu palikoita – Meillä on muutamia pullonkauloja sen lisäksi. Ja meillä pitää olla kohdistettuja toimia, joilla lisättäisiin alueen kriisisietokykyä, joka vielä kärsii mahdollisista toimitusriskeistä, ja tämä lisäisi huoltovarmuutta kokonaisuudessaan. Kiitos, ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Anybody? Kiitoksia. En halua keskeyttää ketään, vaikka puhuttekin hiukan liian pitkään, mutta tämän kuulemisen tärkein osa on tietysti keskustelu ja kysymyksiin vastaaminen. Seuraavaksi toinen asiantuntija Saulius Bilus, joka on Ever Amber Greenin toimitusjohtaja Liettuasta. Ja Bilis. Tämä on siis Liettuan maakaasutoimittaja ollut vuodesta 2013 ja sitä ennen hän oli strategisen kehitys- yksikön johtaja. Ja hän oli IOMin johtaja, eli Vilnassa oleva energiavirasto. Ja nyt pyytäisin, että käytätte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollegoille. Olen valmistellut lyhyen esittelyn. Haluan vähän herättää keskustelua ja haluan jättää aikaa tosiaan keskustelulle. Kun puhutaan toimitusvarmuudesta, meidän täytyy varmistaa se, koska me tiedämme, miltä tuntuu se, kun on eristäytynyt markkina. Ja me olemme tunteneet tämän yhden ainoan toimituslähteen ja hintamanipuloinnin kielteiset vaikutukset. Toimitusvarmuus, sillähän on myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia. Ja Ensinnäkin myönteinen vaikutus on se, että se johtaa kunnolla toimiviin markkinoihin. Kun markkinat toimivat, niin silloin toimitusvarmuus on taattu. Uskokaa pois. Me vastaamme näistä markkinoista maastamme. Ja meillä on sitten kollegoita valtionmaissa ja meillä on yhteishanke, joka liittyy neljän maan yhteisiin kaasumarkkinoihin, eli neljä, neljät markkinat liitetään yhdeksi. Ja olemme nähneet, että kullakin toimilla parannetaan markkinoiden toimintaa ja silloin meillä on enemmän näitä lähteitä, myöskin ulkoisia. No, markkinoilla tarvitaan kunnollisia infrastruktuureita ja monipuolisia toimituslähteitä. No sitten kielteisiä vaikutuksia. Ne liittyvät lähinnä riittämättömään läpinäkyvyyteen ja markkinahäiriöihin. No mitä se merkitsee? Pari esimerkkiä. Ensinnäkin, kun ajatellaan EUn sääntelypuitteita, eli kuinka tämänhetkinen sääntelyvaje vaikuttaa sisämarkkinoiden sääntelyyn. Esimerkiksi Nord Stream 1 Eli sitten meiltä kysytään poikkeuksia liittyen Opal-putkeen Se kuuluu Saksan sääntelyviranomaisen toimintapiiriin. Ja kun ajatellaan kaupallisia hankkeita, niin jos ne tarvitsevat poikkeuksia, niin ovatko ne tarpeen markkinoilla? No sitten Nord Stream 2. Olen aina kuullut, että tämä putki tapaa alhaisemmat kaasun hinnat Saksan markkinoilla, koska on lyhyemmät kuljetusmatkat ja kustannukset. Mutta sitten kysyisin, Liettuhan on paljon lähempänä Venäjää ja kaasu on kuitenkin halvempaa Saksassa – Miettikää sitä. Niin. Jätämme aikaa nyt keskustelulle. Eli mietitään. Jos kaikkia kohdellaan samalla tavalla, niin miksi se olisi ongelma jollekulle? No sitten tässä vähän näitä lukuja, en nyt puutu siihen. Sanoisin vain, että kun nähdään, miten EU-ssa tuotanto vähenee, niin kyse on maakaasun tuotannosta. Mutta täytyy muistaa, että synteettistä kaasua tuotetaan yhä enemmän biokaasua ja muita kaasuja. Ja niitä voidaan sitten kuljettaa tämänhetkisissä putkissa – ja niillä on sama rooli kuin kotimassa tuotetulla energialla. Eli silloin tämä kysyntä on paljon vähäisempää. Sitten johtopäätökset. Komission ehdottomat muutokset kaasudirektiiviin näin taataan se, että kaikkialla EU-ssa sovelletaan EU-lainsäädäntöä. Ja tämä vaikuttaa myönteisesti investoijien käyttäytymiseen. EU on houkutteleva markkina-alue, eli ei tarvitse pelätä sitä, että joku ei investoisi. Voin kertoa tämän salaisuuden. tuottajamaat niillä on paljon kaasua, mutta ne tarvitsevat rahaa. Eli jos on markkinat, niin he tulevat kyllä sinne markkinoille. Ja uudet, uudet lähteet ovat tervetulleita. Sehän on yksi kulmakiviä, kun markkinat toimivat kunnolla, eikä kukaan ole hallitsevassa markkina-asemassa. Ja nyt olen valmis kuulemaan kysymyksiänne. Kiitos. Uh, for your speech. Kiitoksia. Ja sitten kolmas puhujamme professori Andreas Goldhau. Hän on kansainvälisten suhteiden professori Lontoon yliopiston Royal Holloway Collegeissa. Ja hän on käsitellyt energiahankkeiden geopoliittisia kysymyksiä Harvardin yliopistossa. Ja aikaisemmin hän on toiminut professorina julkispolitiikan yliopistossa. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, uh, chair. Kiitokset puheenjohtaja. Arvoisat valiokunnan jäsenet, on kunnia saada puhua teille tästä tärkeästä aiheesta. Ja minulla on kunnia saada kertoa näistä kysymyksistä akateemiselta kannalta. Aivan ensin toteaisin, että tämä komission pyrkimys integroituihin kaasumarkkinoihin on koko energiaunioni-hankkeen kulmakivi. 2009 kaasudirektiivi on ollut hyvin merkittävä askel kohti energiaunionia ja se on äh, saanut äh, aikaan äh, paljon parannuksia. Se on muuttanut kaasumarkkinat. Se on laskenut kuluttajahintoja. Se on myös yhdenmukaistanut hintoja Euroopan laajuisesti ja pakottanut kansalliset yhtiöt luopumaan kansallisista ja alueellisista monopoleistaan. Ja se on myös parantanut markkinoiden tehokkuutta. Ja kaikki tämä on tietenkin energiaturvallisuutta parantanut. Tämä 2009 ener- energia kaasudirektiivi on erittäin hyvä direktiivi. No nyt sitä halutaan tarkistaa ja parantaa entisestään. Mutta minä en ole tästä nyt aivan varma. Ovatko nämä todella parannuksia? Ensinnäkin johdonmukaisuus. Siis koko ajatus tässä kaasumarkkinadirektiivin tarkistamisen taustalla, niin kuin äsken kuulimme, on yhdenmukaistaminen niin, että kaikkia kaasuputkia ikään kuin kohdellaan samalla lailla. Siis sisämarkkinasääntöjä noudatetaan myös kolmansista maista tuleviin kaasu putkiin liittyen. Mutta tämä on kyllä jossain määrin ongelma, sillä näin meillä sitten yhtä ainutta kaasuputkea koskee vähintäänkin kaksi eri laillista kokonaisuutta ja tämä luo luonnollisesti ongelmia. Ja koska meillä tällainen ongelma on, niin meille myös kerrottiin, että mutta tähän on kätevä, kätevä ratkaisu eli poikkeuksien myöntäminen olemassa oleville kaasuputkille ja mahdolliset poikkeukset jopa uusille kaasuputkille, joita tullaan jatkossa rakentamaan, ja nämä poikkeukset perustuisivat artiklaan 36. Kiinnostavaa tässä on se, että jos toimitaan näin, niin sittenhän palataan tapauskohtaiseen lähestymistapaan sitten. Joka ikistä kaasuputkea täytyy tarkastella erikseen ja sitten päädytään itse asiassa tilanteeseen, joka vallitsi aiemmin saatetaan jopa joutua tilanteeseen, jossa ihan samanlaisia kaasuputkia kohdellaan eri tavoin. Eli ei suinkaan äh, luoda minkäänlaista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaista kohtelua, vaan päinvastoin varsinainen tilkkutäkki. Ja eipä tässä vielä kaikki puhuttiin oikeudellisesta varmuudesta, haluttiin parantaa oikeusvarmuutta järjestelmän suhteen. Ja kun nyt sitten puhutaan takautuvista muutoksista olemassa oleviin kaasuputkiin liittyen, eihän se ensimmäinen kerta olisi ollut, näin on tehty aiemminkin asetuksen puitteissa. Mutta kyllä se on erittäin hankalaa, jos ei ole aivan varma siitä, että mikä on sitten poikkeusten myöntämisen lopputulos, mihinkä tämä kaikki johtaa. Eli tässä voi syntyä aikamoisia ongelmia. Tässä on tehty liiketoimintapäätöksiä, jotka ovat perustuneet olemassa olevaan lainsäädäntöön. Ja koska tämä ehdotus nyt tekee merkittävän muutoksen puitteistoon, niin se itse asiassa muuttaa myös sopimustaloutta, ja me tästä jo kuulimmekin jotain ja kun puhutaan taloudellisia alihankintasopimuksia vaikkapa, niin voida, voivathan omistusrakenteet muuttua ja niin edelleen. Eli kyllä näitä muutoksia voi syntyä muutenkin, mutta kun tässä nyt jatkuvasti puhutaan parannuksista, niin tällaisenaan ainakaan tämä tarkistus ei johda eh, mielestämme ainakaan suoraan välttämättä parannuksiin. Sitten eh, toinen asia, joka mielestäni myös jää aika epäselväksi. Eli mikä lisäarvo tällä ehdotuksella olisi energiaturvallisuuteen tai toimitusvarmuuteen, siihen tässä vedotaan, koska eh, toimitusvarmuushan liittyy liittyy siihen, että kuluttajilla on myös valinnan mahdollisuuksia ja itse asiassa, että loppukuluttaja sitten hyötyy esimerkiksi parempien hintojen kautta. Ja nyt tässä sitten saadaan vähintäänkin, tässä tulee yksi lisäkerros byrokratiaa, yksi kerros, joka, ihan, joka vaan ikään kuin lyödään kaiken olemassa olevan sääntelyn päälle. Ja täytäntöön pano tilanteessa, kun puhutaan Libyasta, Algeriasta ja muista maista tulevista kaasuputkista, niin prosessit voivat olla aika pitkiä ja lopputulos varsin epävarma ja epäselvä ja tosiaan olemassa oleville kaasuputkille pitäisi näitä poikkeuksia jo pyytää. Aina se ei välttämättä onnistu. Joskus jouduttaisiin ehkä uudelleen neuvottelemaan äh, valtioiden välisistä sopimuksista. Nämä ovat vain joitain ongelmia, jotka syntyvät. Ettekä te nyt varmaankaan tätä halua energiaturvallisuuden nimissä. uusien kaasuputkien suhteen tilanne on ehkä vieläkin monimutkaisempi. Eh, uusien kaasuputkien kohdallahan halutaan joustavuutta ja uusia energiainfrastruktuureita, jotka parantavat markkinoiden toimintaa. Ja jos nyt lisätään tätä, tätä sääntelyn monimutkaisuutta, lisätään siihen vielä uusi kerros, niin eh, tulevaisuuden kaasuputkehankkeet saattaisivat todella kärsiä. Ensinnäkin ne vaativat valtavasti pääomaa, ne vaativat valtavasti pääomaa, joten pääoman kerääminen kestää jo vuosia ja mm, jos sääntöjä monimutkaistetaan, niin jotkut investointipäätökset saattavat jäädä tekemättä. Ja nyt emme välttämättä puhu pohjoisesta tai idästä, tulevasta kaasusta, myös Itäisen välimeren alueen kaasusta, ja tätä kaasua saatamme tarvita tulevaisuudessa. Tilanne on jo nykyisellään hyvin hankala ja taloudellisesti epäselvä, joten ei tässä kyllä nyt enää lisää monimutkaisuutta tarvita. Ja tätä, nyt, tätä, tätä kyllä nyt pelkään. Pelkään, että että se tulee, monimutkaisuus tulee lisääntymään tavalla, joka estää hankkeet. Öö, kun puhutaan sitten sitä, että muuttuuko yhtään mikään, niin tuottajamaissahan luonnollisesti, kun öö, esimerkiksi Algeriassa on Sonatrack ja Libyassa NOC ja muuttui ja Venäjällä sitten Gazprom ovat näitä toimittajia. Ja tämä tarkistaminen ei lisäisi kyllä kilpailua millään tavalla, koska hallitukset pitävät nämä toimittajat tiukasti vaikutuspiirissään. totuus on, että pieni toimittaja kyllä sitten jää tässä sivuraiteelle. Siis isot, mm, hän tietenkin määräävät kaikesta, esimerkiksi LNGtä ajatellen. Ja minun mielestäni paras toimintatapa olisi parantaa sisämarkkinoiden toimintaa kuluttajien hyödyksi koko Euroopassa. Ja sitä ehkä tässä nyt ihan hiukan kaipaamaan ja siihen olisi tarvittu juuri vaikutusarviota, koska jos jotain hyötyä on, niin olisin halunnut tietää, mikä se hyöty on ja tähän mennessä minä sitä hyötyä tästä ehdotuksesta oikeastaan olen löytänyt. Kolmas seikkani kuitenkin, meillähän on energiaturvallisuutta säätelevä puitteisto, joka uudistettiin ihan vastikään ja se juuri vahvistaa alueellista yhteistyötä, myös solidaarisuusperiaatteeseen nojautuen. Se, on myös, se perustuu myös vaikutusarvioon, muun muassa infrastruktuurisuunnitelmien perusteella ja niin edelleen. Eli meillä on olemassa jo tämä puitteisto, joten ajattelisinkin, että tämä prosessi, joka nyt on käynnistetty, vaikuttaa hiukan kiirehdityltä. Mm, kyllä epäilen, että, että paran, paraneeko energiaturvallisuus ihan todella. Sitten vielä viimeinen seikka niin ennen kuin, ennen kuin lopetan. Ja nyt puhun kyllä ihan suoraan. Viimeinen seikkani on, että ei ole kovinkaan hyvä idea tällaisen sääntelyn pohjalta puuttua geopolitiikkaan. Sääntely ei koskaan ole neutraalia – se voi pyrkiä luomaan kansallisia mestareita, hyvä niin, se on sitten äh, sääntelypäätös, valinta. Se voi luoda äh, sääntelyä vaikkapa mm, kuluttajien hyödyksi, siirtää hyvinvointia yrityksiltä kuluttajille. Ja tämä kaikki on täysin perusteltua ja, perusteltua. ja EU on nyt tehnyt oman valintansa, haluaa nimittäin hyödyttää kuluttajia. Mutta geopolitiikkaan sääntelyn kautta ei tulisi puuttua. Ja no niin, tämä nyt sitten liittyy tähän elefanttiin huoneessa, eli Nord Stream 2. Jos ajatellaan, että mihinkä hankkeisiin tämä ehdotus voi juuri erityisesti vaikuttaa, niin eipä tässä paljon mielikuvitusta tarvita, kun voi jo arvata, että useimmat olemassa olevista kaasuputkista saavat jonkinnäköisen poikkeuksen. Ja useimmat uusista kaasuputkista, ehkäpä jopa kaikki, kaikki saattavat saada poikkeuksia nekin. Ja jos käy läpi kaikki olemassa olevat ää, tilanteet, niin sitten löytyy yksi kaasuputki, joka ei voi saada vanhaa poikkeusta eikä uutta poikkeusta, ja se on Nord Stream 2. Siinä tarvitaan hallitusten välistä sopimusta, ja jos hallitusten välistä sopimusta ei ole, niin sitten EU-laki on voimassa. Ja tämä on kyllä aika fiksusti hoidettu, mutta ei välttämättä oikein. Paljon voitaisiin äh, tietenkin puhua siitä, että EU-säännöt äh, tulee saada voimaan myös EU-alueen ulkopuolella kuluttajien suojelemiseksi, ympäristön suojelemiseksi ja niin edelleen ja niin edelleen, mutta äh, jos ei tätä, tätä kaikkea nyt oteta huomioon, niin onhan tämä ehdotus ongelmallinen myös siitä syystä, että sääntely, jos ajatellaan sen olevan EU-laki, niin sen tulisi yhdenmukaistaa toimintaedellytyksiä niin, että tuottajat voivat kilpailla keskenään. Ei sääntelijän tule päättää, mitä kaasuputkea tuetaan ja mitä ei. Ei sääntelijän tule päättää, mitkä ovat hyviä molekyylejä ja mitkä huonoja. Siis lainhan tulisi olla sokea. Ja sillä hetkellä, kun te alatte tehdä tällaisia mielivaltaisia sääntöjä, jotka ikään kuin kohdistuvat tiettyisiin hankkeisiin, eivätkä niinkään periaatte, perustu periaatteisiin, niin sitten hän vesittyy koko perusperiaate eli EU-markkinoiden integroituminen. Sitä saattaa miettiä, että miten tämä sitten onnistuu tulevaisuudessa. Ja nyt ihan lopuksi sanon, että jos Venäjän kaasu tai Nord Stream 2 on liian nää arkaluontoinen asia poliittisesti, niin sitten sitä varten tarvitaan poliittinen ratkaisu. Sääntely, lainsäädäntö on väärä väline ja välittää väärän viestin. Ja tähän päätän. Kiitos. As you see. Kiitoksia. En halunnut keskeyttää ketään, vaikka hiukan ylititte puheaikanne. Kuten aluksi totesin, hyvät ystävät, me olemme jakaneet tämän kuulemisen kahteen osaan. Ensinnäkin oikeudelliset kysymykset, ja me pyrimme olemaan niiden suhteen täysin objektiivisia. Eli yhtäläiset kilpailumahdollisuudet kaikille yhteyksille EUn ja kolmasimäiden välille. Ja sitten on poliittisia kysymyksiä ja parlamentissa on aika paljon keskusteltu näistä ja tulos oli hyvin selkeä. Eli jotkut hankkeet saattavat olla Euroopan parlamentin toiveiden vastaisia ja tämä luo sitten jännitteitä jäsenvaltioiden välille. Ja näistä asioista on puhuttu täällä poliittisesta näkökulmasta. Eli heti alusta pitäen yritin jakaa tämän näin. Eli nyt puhutaan oikeudellisista kysymyksistä, koska me haluamme yhtäläiset kilpailumahdollisuudet kaikille yhteyksille. Ja sitten viimeinen vieraamme, professori Riley, joka on energiaunionin johtokunnassa. Ja siellä käsitellään energiaturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, ja siellä annetaan päätöksiä, jotka liittyvät energialainsäädännön soveltamiseen. Ja hän on sitten Statecraft-instituutissa Lontoossa, ja hän on toiminut myöskin Washingtonissa. Ja aikaisemmin hän oli lakitieteen professori Sitsissä Lontoossa. Eli täällä on Lontosta edustajia. Niin. niin, te saatte ensimmäisen puheenvuoron sitten Euroopan parlamentin jäsenistä. Ensimmäisen puheenvuoron. Ja professori Riley, olkaa hyvä. Kiitos, puhuisin puheella heti suoraan paljastaakseni taustani täysin. Minä olen Naftagas ja PNGT ja kollegani on antanut neuvon Nord Streamille. Tehdään ihan selväksi nämä kytkökset Stream kahdelle. Ja tästä mäkin college-paperi, joka rahati Nord Stream kakkosen ja Gazpromin yritykset sidosyritykset. No, oli mikä oli. Jatketaanpa eteenpäin tuosta kysymyksestä. Näette kaikki nämä taloudelliset kytkökseni ja paperini, kyllä. Halutaan alusta. Voidaan mennä yksityiskohtiin kysymys- ja vastaussessiossa. Tässä on kaksi ydinkysymystä. kysymystä. Ensinnäkin oikeusvarmuus, joka koskee putkistoa, ja toinen on syrjimättömyysperiaate. Ja näitä täytyy miettiä. Ja sinä näkee sitten, kuinka paljon maakasudirektiivi puuttuu näihin kysymyksiin. Meidän Lähtökohtaisesti pitäisi tarkastella kontekstia. Ensin, ennen kuin mietimme makasudirektiivin muutoksista, meidän täytyy puhua siitä, miten nykyistä EU-lainsäädäntöä sovelletaan. Meillä on ja Jamal Potkissa South Stream kumpaankin sovellettiin EU-lainsäädäntöä ne olivat tuonti potkistajia ja ei ole sanottu päte niihin. Olen kuullut eri argumentteja eri suunnilta, mutta perusfakta on, että kolmatta energiapakettia sovellettiin täysin tuontiyhteyksiin. Yksi pohjimmasta argumentista tässä on, jos puhutaan oikeusvarmuuden puuttumisesta, takautuvuudesta ja muusta. Se ei ole kestävällä pohjalla, koska tällä hetkellä on putkista, joiden halki kulkee maakaasua, ja ne ovat tuontiputkista, ja, ja niihin sovellettiin ja sovelletaan EU-lainsäädäntöä. Eli ongelma on se, että me enimmillään saamme tästä lainsäädännöstä selkeytystä. Ja sen takia ei voi sanoa, että tässä on se ongelma. Vastaaksena parlamentin jäsentä kysymyksiin, joita täällä on esitetty muutaman vuoden aikana. Olette saaneet komission vastauksia, jossa sanotaan, että odotetaan, että Nossin One tekisi poikkeushakemuksen. Eli edellisessä komissiossa odotettiin, että EU-lainsäädäntöä voitaisiin täysin soveltaa myös Nord Stream 1. Eli tuontimaakaasun sovelletaan jo EU-lainsäädäntöä. On totta, että aikaisempiin tutkistoihin ei sovellettu EU-lainsäädäntöä, mutta yksityiskohdittain, jos niitä tarkastellaan usein, se oli olemassa. Ja mitä sovellettiin? Sovellettiin ensimmäisen ja toisen energiapaketin kokonaisuutena tämän seurauksena – EU katsoi ainoastaan sisäänpäin tämän seurauksena. Ja nyt on kytämiä tilanteesta, jossa e ei ole säädötä, jolla sovellettu, vaikka olisi pitänytkin. Ja sitten uudet kaasuputkista. Nyt EU-lainsäädäntöä sovelletaan uusiin putkiin, koska lainsäädäntö, jota nyt sovelletaan, olemassa olevaa lainsäädäntöä, ei ole mitään Ja nykyisellään. Ja sitten Kysymys on siitä, josko komission säätöjen selkeyttäminen sillä, että tarjoaa myös tasavaltavaltaan Nord Stream 1. Ja tässä on merkittävä juridinen argumentti. Jos tätä muutosta ei hyväksytä, sitä on melko todennäköistä ykköseen. Tässä tarjottaisiin Nord Stream 1 oikeusvarmuutta, tässä ei tällä hetkellä nauti. Onko tämä poliittinen? No ei se ole poliittinen. Ongelma on, että Nord Stream 1, 2 ja 16, nyt täytyy puuttua niihin. Ja tästä seuraa koko joukko sisämarkkinakysymyksiä. Ja yksi pääpulmista on, että jos putkiston kaasun ohjaa Nord Stream 2 kautta, tämä vaikuttaa Scar merkittävässä tutkimuksessa identifioi yli 40 poliittisesti motivoitua toimintariski. Ja jos nämä asiat otetaan tuomioistuimessa esille, niin juristit soveltaisivat se tapa, jolla nostelmia väitetään toteutettavan. Sillä on vaikutusta Euroopan mark- maakaasun sisämarkkinoihin, koska lännestä itään. Tämä jakaa markkinat valtavasti maakaasua virtaa itään ja leikkaa pois kiemaat vaihtoehtoisista toimituslähteistä. Tässä on sisämarkkinakysymys. Ja tätä on aika hankala artikla. Tässä asia, jota Opal-tapaus ja Nord Stream jo valaisevat. Jos eu laisen tai sovelta tuontipotkiin, niin mikä on jollaisella vaikutus potkiin? No seuraavaksi on tämä omille porteille, koska ainoa osapuoli opalin kautta, joka opalin kautta tuo makaansa on Venäjä. Eli tavallaan Venäjän lainsäädäntö toimii Venäjän ulkopuolella EU-ssa maakaasun tuonnin muodossa että meillä täytyy olla EU-sääntöjä kaikille tuontiputkille, jotta sisämarkkinoiden koskemattomuus ja koherenssi, integriteetti säilyisi. Tämähän taidaan lopettaa. Aa. Kiitoksia. Teillä on vähän kuin kaksi roolia tässä. Tässä nyt on katsottu näitä oikeudellisia kysymyksiä. Mielestäni se on väärin koska tähän liittyy myöskin poliittisia ja taloudellisia syitä, koska muutenhan meillä olisi jo pitänyt keskustella komission ja neuvoston kannasta, mutta näin ei ole tehty. Tämänhetkisiin putkiin, koska tämmöisessä Nord Stream 2. Ja sitten 35 prosenttia oli tämä suostumisprosentti. 11 edustajaa oli Puolasta. Ja sitten kolmanneksi, ja sitten Rileylle kysymys. Niin Riley, tehän aikaisemmin totesitte, että EU-oikeus koskee Nord Stream 1. Ja nyt sanotte, että direktiiviä täytyy muuttaa, jotta myöskin Nord Stream 2 voidaan soveltaa tätä. Ja samalla sitten sanoitte, että tiedätte, että Yhdysvaltojen sanktiolistalla on Venäjä. Ja sitten perusteluissa lukee, että siellä vastustetaan Nord Stream 2, koska Yhdysvallat haluaa viedä nestäytettyä maakaasua. Eli tämä on ihan kirjattu perusteeksi. Eli jos toimiviin kaasun sisämarkkinoihin, niin se ei edistä niitä, vaan se häiritsee niitä ja se lisää epävarmuutta. Ja tämä on tällainen yksittäislaki ja se ei koskaan mene läpi tuomioistuimessa. Uh, thank you very much. Sitten varjoesittelijät. Krasnodevski juuri saapui paikalle, eli saatte. Minäkään en ymmärrä kritiikkejä, jotka kohdistuvat tähän tekstiin. Kestät jatkavat aluevesillä. Niidenkin täytyy noudattaa tiettyjä säädöksiä ja ympäristövaatimuksia. Kyllä se käy meille kaikille kuuluva ja Kollegoita, jotka näihin arvoihin viittaavat eri yhteyksissä. Mutta hyvin valintestaakin edustajia, jotka tekivät hyvin selväksi. Herra Brock myös, jotka sanoivat, että ehkä muihin myöhemmin. Saa nähdä, onko poik- annetaanko poikkeuslupia tai ei suoja poliitikoille. Sitä puhutaan vähän liian mahtipontisesti. Tällainenkin herra on ollut olemassa. Hän sanoi, että kapita- kapitalistit hirtetään niihin peri- peri- täytyy olla itsenäinen Venäjän suhtelija myöskin. Petersen. Thank you, Chair. I'll speak in the Kiitoksia, puhun Tanskaa. Mutta minä en nyt puutu tanskalaisiin yksityiskohtiin, vaan puhun periaatteesta ylipäätänsä. Me kaikkihan haluamme, että meillä on sisämarkkinat. Me haluamme tämän yhtenäiset pelisäännöt. Me haluamme oikeusvarmuutta, kun mahdollista voidaan saada sääntöjä ja sitten seurattavia sääntöjä. Ja tässä yhteydessä haluaisin myös sanoa, että se mitä me nyt tarvitsemme, tässä minä on ongelmia suhteessa siihen, miten jäsenvaltiot voivat saada poikkeamia poikkeuslupien direktiivin alla. Me olemme huolestuneita siitä, mitkä nämä poikkeusmahdollisuudet miten ne uhkaavat näitä yhteisiä pelisääntöjä, jos me haluaisimme yleensä sopia jämältä puolelta halliryhmän puolesta. Haluamme tehdä tarkistuksia. Jos katsotaan näistä poikkeuksen saamisen riippuvaisen siitä, että komissio tarkastelee niitä, että komissiolla on myös tehtävä sen arvioinnin kanssa, onko kohtuullista, että jäsenvaltio myöntää poikkeamia se ei enää tehdä, sitten meiltä viedään pohjaa sisämarkkinoilta ja yhtenäisten pelisääntöjen luomisessa. Me, me haluamme siis tehdä poikkeuslupien myöntämisen komission arvesta kiinni sellaisella tavalla, että me saamme yhtenäisimmät mahdollisimmat pelisäännöt tulevalle maakaasun toimitukselle. Kiitos. Uh, thank you very much, colleague. Kiitoksia. Seuraavaksi varjoesittelijä Turmes. Uh, vielen dank. Uh... Kiitos oikein paljon. Minulla olisi uh, Bostille ensinnäkin kysymys. Tässä nyt on sanottu, että ehkäpä direktiivi saattaisi joissain tapauksissa jotain tiettyä epävarmuutta luoda. Minä tiedän, että neuvostossa ja komissiossa on nyt käyty muun muassa Italian ja Espanjan kanssa moniakin keskusteluja näistä niin kutsutuista eh, ilmassa olevista. Säännöt. Yhdet säännöt melkein kaikille toiset, muutamille pekkuleille, jotka haluavat ostaa ja myydä makaansa missä he haluavat, mihin ta haluavatkin. Sitä me emme koskaan hyväksy. Kun tästä on jokaisen elämä kiinni. He mennä liiottele. Tiedetään, että tutkimusten mukaan kylmää on, on ollut kuusi tuntia runsaasti niin lasten ja vanhusten kuolleisuus. Se kepeä henki, jossa jotkut osallistuvat keskusteluun, on todella ärsyttävää. Ja hinnat perustuvat markkinamekanismeihin, eikä poliittisiin peleihin. Tätä ratkaisua ja no, taloudellisesti välttämättömiä. Minusta komission aloitetaan tervetullut, koska se on johdonmukainen Tämä toteuttaa varauksetta. Ja vetoanpa myös komissio tässä. Pyydän vielä kerran anteeksi tälle myös. No, luksi. lämpimästi kiittää tässä äh, asiantuntijoita ja nämä No, arviot kyllä osoittavat, että poliittista arviota ja oikeudellista juridista arviota ei voi erottaa toisistaan. Ei tässä puhuta vain yhdestä kaasuputkesta, vaan niistä geopoliittisista vaikutuksista, joista meidän kaikkien on yhdessä kannettava vastuu, jossa asia etenee. Mielestäni olisi tarpeen puhua Nord Stream 2 ja ajatella ikään kuin tällaista rakennelmaa, jossa yhtäältä pyritään estämään sen toteutuminen, mutta puhutaan toisaalta monista poikkeuksista, jotka ajauttavat, sirpaloittavat tilannetta ja itse asiassa heikentävät oikeusvarmuutta sijoittajien investointinsa. Ja kun tätä tarjontaa ajatellaan, mitä enemmän on tarjontaa, mitä paremmin markkinatalous toimii ja sitä parempi on siitä syystä, että me Nord Stream 2 estämiseksi sitten ajankohtaa, jolloin sota käy, Venäjä käy sotaa yhtä maata vastaan, koska se halusi allekirjoittaa assosiaatio- ja kauppasopimuksen EUn kanssa, niin onko tämä oikea aika lisätä energiariippuvuutta tästä maasta, vain kuulla sitten energiamarkkinoiden sääntelystä EU:ssa ja kaasumarkkinoista. Ja näiden alustusten jälkeen haluaisin vähän tarkemmin kuulla siitä, mistä Riley puhui. Eli nyt kun muutetaan tämän, ja haluaisin kuulla teiltä tästä vähän lisää. Ja Bohaltilta haluaisin kuulla, mitä mieltä hän on, ja Ambergasin edustajalta niin ikään. Eli tämähän on itä-eurooppalainen yritys. Eli miten tämä asia nähdään siellä? Railihan sanoi, että on täysin mahdollista. Eli se on aika mielenkiintoinen kysymys. No sitten näitä tarkistuksia. Minun ryhmäni katsoo, että näitä poikkeuksia pitäisi myöntää paljon rajoitetummin. Ja Tästä kysyisin Raililta ja komission jäseneltä. Eli miksi ylipäänsä pitäisi myöntää lisäpoikkeuksia? Tämä siis koskee putkia, joita on EU-jäsenvaltioiden ja EU ulkopuolisten valtioiden välillä. Äh, Kiitoksia kollegat, hyvät naiset ja herrat näistä kysymyksistä ja puheenvuoroista. Ja nyt sitten kuulemme vastauksia näihin kommentteihin ja kysymyksiin. Hei komissiolle nyt tuli muutamia kysymyksiä. Haluaisitteko ehkä vastata niihin ihan lyhyesti, koska meillä on ehkä parikymmentä minuuttia jäljellä. Very much also for the... Kiitos paljon. Kiitos kysymyksistä. En käy niitä yksittäin läpi, vaan äh, ryhmittelen ne asiakokonaisuuksiksi. Ensinnäkin Kapelia Langem, Turmes ja nyt myös Harms kysyivät äh, tästä oikeusvarmuudesta. Täytyy sanoa, että väite siitä, että ehdotuksemme synnyttää oikeudesta epävarmuutta on aika hämmästyttävä suorastaan, koska tämähän on ensimmäinen kerta, kun infrastruktuurihankkeille luodaan yhteiset lainsäädännölliset puitteet. Ja tämä, se, että tämä synnyttäisi oikeudesta epävarmuutta, enpä oikein tiedä. No epävarmuushan on jo olemassa, koska meillä on nyt tällä hetkellä erilaisia käytäntöjä, erilaisia tulkintoja siitä, että miten kolmas energiapaketti, että voidaanko sitä soveltaa tähän vaiko eikö. Ja nyt me selvästi sanotaan, sanomme, että kyllä, sitä tulee soveltaa. Ja kun puhutaan uusista kaasuputkista, niin kuin Goldhaukin totesi, lisäämme kompleksisuutta, koska täytyy tarkastella uudelleen sopimuksia. Mutta tämähän on sääntö ja määräys nyt jo tänä päivänä. Se on osa järjestelmämme jo tänä päivänä, enkä näin ollen näe katso, että voimme todeta, että no kun tämä on niin monimutkaista, niin jätetään sitten asia sellaisekseen, eikä oteta käyttöön mitään sääntöjä Euroopan alueella. Eihän se nyt niinkään voi olla. Sitten kysymyksenne Nord Stream 1, miten eh, siihen saadaan lisää varmuutta. Kyse on olemassa olevasta kaasuputkesta epäilemättä ja eh, se voisi saada poikkeuksen ja nyt saksalaisten Bundesnetzagentur viraston tulisi sitten katsoa, miten äh, toimia Nord Stream 1 äh, kohdalla äh, tämän direktiivitarkistuksen jälkeen. Mutta yleisemmin voin sanoa, että ei tässä nyt kyse ole mistään ilmaisesta lounaasta. Mutatis mutandis poikkeuksiin myös sovelletaan samoja määräyksiä vanhojen ja uusien poikkeusten osalta. Eli ei tässä ole mitään eroa. Ja Langenillekin sanoisin, että en minä hyväksy, että täällä väitetään, että koska poikkeuksia on tai sallitaan, niin jo tämä itsessään todistaa, että tämä onkin oikeastaan Nord Stream 2-laki. Ei. Ja sitten sitten esimerkiksi Turks, Turks Stream 2 ja moni muukin putki niitä kohdeltaisiin samoin kuin Nord Stream 2, eli ei, se, ei tämä nyt koistu siihen yksinomaan ollenkaan. Sitten edut, hyödyt. Ja tämä liittyy nyt tuohon vaikutusarviointikysymykseen. Komissiossa katsomme, että meillä on olemassa jo lailliset puitteet, ja nyt olemassa olevaa laillista puitteista kattoa eh, tarkistetaan. Tämä ei lisää taloudellista, poliittista tai sosiaalista ähm, ongelmavyyttiä mitenkään niin, että nyt tarvittaisiin vaikutusarvio. Mutta etujen hyötyjen suhteen voimme todeta seuraavaa. Ei nyt äh, kierretä asiaa kuin kissa kuumaa puuroa, vaan otetaan nyt äh, esimerkiksi Gazprom, ainut itäinen toimittaja. 180-190 miljardia kuutiometriä kaasua tulee sieltä vuodessa, vuosittain tuottaja hoitaa siirrot ja, ja toimittaa kaasun sinne, missä sitä kaivataan. Ja tämä strategia vuosien, vuosikymmenten mittaan on monilla osilla markkinoitamme antanut heille määrävän markkina-aseman jopa 100 prosenttisen. Kilpailupääosasto on jopa löytänyt todisteita siitä, että tietyillä kaakkoisilla alueilla määrävää markkina-asemaa on jopa väärinkäytetty. Ja tähän me haluamme puuttua operatiivisten sääntöjen kautta valvonta, toimintojen erittäminen, kolmansien osapuolten osallistuminen voivat parantaa tilannetta. Ja nyt te sanotte sitten, että niin, mutta kun te hyväksytte poikkeuksia, sallitte poikkeuksia. Kyllä sallimme, mutta sillä ehdolla, että poikkeukset eivät vääristä kilpailua, että kaikki tapahtuu sisämarkkinasääntöjen mukaisesti ja että toimitusvarmuus ei kärsi ottakaa nyt nämäkin kaikki osapuolet huomioon. Sitten vielä Langen kysyi kuulemisesta. 34 vastausta ja 22 kriittistä ja 12 myönteistä. Kyllä, Puolastakin tuli paljon, mutta jos tämän luettelon käy läpi, luettelon kriittisistä tahoista, niin voin kääntää tämän kyllä päälailleen ja voitte nähdä, että että tässä ei ole suoranaista taloudellista etua liittyen Nord Stream 2. Älkää me nyt sen painoarvoa lisätkö. Tämä on meille indikaattori, mutta ei meille tule tämä mitenkään yllätyksenä. Tätä vastausta odotimmekin. Ah, Kiitoksia, pääjohtaja. Yksi kollegamme haluaisi esittää lisäkysymyksen, mutta meillä alkaa aika loppua. No ihan puoli minuuttia, Langen, puoli minuuttia. Niin näistä poikkeuksista. Borchardt sanoi, että tämänhetkiset putket eivät kuulu näiden uudisen sääntöjen piiriin. No sitten en Metgas Algeriasta Espanjaan ja sitten Nord Stream 1. Nämä viisi, niitä, niitä sovellet, sovelletaan, niitä ei, niihin ei sovelleta tätä direktiiviä ja komissiolta neuvostolta on kuullut, että näihin liittyy suuria ongelmia. Eli mitä seuraamusta sitten on sillä, jos sanotte, että viime kädessä kukaan ei hyödy näistä poikkeuksista? Um, I, I cannot say that uh, it, what, what I... En voi sanoa, tai siis minä olen sanonut, että poikkeukset, poikkeuksiin liittyy ehtoja, nämä täytyy arvioida, mutta olemassa olevat putket, jotka mainitsitte, niihin liittyy tietenkin tämä takautuvuusongelma. Ei siinä mielessä kuin Goldhaus sanoi, enkä nyt mennä yksityiskohtiin, muihin kun kyse on vuosikymmeniä olemassa olevista putkista. Me sanomme, että poikkeukset on rajattava tietyksi ajaksi, ne eivät voi olla ikuisia ja poikkeusten täytyy tietenkin myös täyttää kriteerit. Ja te pyysitte viime kädessä velvollisuus tarkastella, miten jäsenvaltiot ovat poikkeuksia hoitaneet, ja jos ne eivät ole toimineet sääntöjen mukaisesti, niin sitten komissio voi puuttua. Kiitos tämän pistollin. Ja uh, lyhyesti. Olen iloinen, että komissio on ymmärtänyt jotakin näkökohtia, joita olemme estäneet, eli olemassa olevien putkista ja uusia välillä. Sitten kuinka paljon kolmas maa on mukana, kuinka paljon oma öljyhtiö, kuinka paljon muuta tehdään kuin maakaasun tuotantoa ja vientiä. tilanne, että toimitustilannetta, ja sen kykenee selittää, miksi se haluaa poikkeamaan markkinatilanteet teorian kanssa, minkälaisia investointi on tehty, minkälaisia sopimuksia on jo olemassa. Perinteinen keskustelu siitä, minkälaisia... Me olemme hyvin avoimia sen suhteen. Niin, sieltä seuraava, olkaa hyvä. Just a short comment. Niin, ihan harmaa alue. Tästä oikeudellisesta ympäristöstä EUn alueella. No markkinathan ovat avainasemassa, kun ajatellaan toimitusvarmuutta, ja se pohjautuu luottamukselle. Ja pitää myöskin luottaa markkinoiden toimintaan. Euroopassa kukaan ei tarvitse kaasua. Kaikki tarvitsevat valoa, lämpöä, mukavuutta, kemikaaleja – jotka voidaan sitten toimittaa muilla tavoin. On muuta teknologiaa, on muita tapoja toimia. Kaasu kilpailee muiden polttoaineiden kanssa ja muiden energialähteiden kanssa. Jos vastustaa komission uudistusehdotusta, niin siitä on haittaa Euroopan kaasuteollisuudelle – ja yritykset, jotka vastustavat tätä ehdotusta, niin mitä ne oikein yrittävät tekemään? He yrittävät kiristää tätä tilannetta Euroopassa, sitä en jaksa ymmärtää. Direktiivi selventää näitä investointisääntöjä, ja itse edustan liiketoimintamaailmaa. Ja minä voin tehdä investoinnin oikeudellisessa tyhjiössä samalla tavalla kuin jos on oikeusvarmuutta. Mutta sillä on hintansa. Jos minulla on korkeat panokset pelissä ja on oikeudellinen tyhjiö, niin se johtaa spekulaatioon. Ja jos kuvittelet, että Euroopan kuluttajien pitäisi maksaa tästä, niin minä en ole kyllä samaa mieltä siitä. Oikeusvarmuus ja säädökset varmistavat yhtäläiset kilpailumahdollisuudet kaikille eurooppalaisille kuluttajille ja markkinatoimijoille, ja meidän täytyy mua säädellä tätä alaa, koska siellä on monopoli. Kiitos. Sitten seuraava puhuja. Thank you. Uh... No kiitos. Alaa, koska siellä on monopoli. Kiitos. Sitten seuraava puhuja. Thank you. Uh... No kiitos. Vennyksen vuoksi tällaiset äh, äh, upstream äh, putket eivät jätä laillista tyhjiötä. Niitä hallinnoidaan ennen kaikkea YK on merialue sopimusten pohjalta. Eli kyllä meillä on lailliset puitteet sääntelylle, jotka määrittelevät muun muassa, että kuka on vastuussa ympäristöarvioista ja niin edelleen. Eli kun laillista juridista keskustelua käydään, on tärkeää tehdä ero sen suhteen, miten näitä kaasuputkia hallinnoidaan ja mitenkä meidän ehdotuksemme saattavat vaikuttaa tähän hallinnointiin, äh, koska me saatamme luoda hyvin monimutkaisia laillisia äh, tilanteita. En minä tässä nyt sano, että välttämättä, välttämättä tämä kaasudirektiivin äh, tarkistaminen aiheuttaa ongelman. En minä niin ole sanonut, mutta sanon, että potentiaalisesti mahdollisesti tämä uusi ehdotus saattaa aiheuttaa hyvin monimutkaisia juridisia tilanteita. Mutta muistuttaisin nyt ehkä vielä siitä, että missä mennään. Ja tämä liittyy tietenkin myös tuohon energiaturvallisuuskysymykseen. Miten minä määrittelen energi- energiaturvallisuuden, toimitusvarmuuden, sopivat hinnat ja, ja kuluttajien hyödyn? Näin minä sen arvioisin tai muotoilisin. Ja kun katsotaan Euroopan unionin kaasumarkkinoita, niin viimeisten kymmenen vuoden aikana on tapahtunut ennen kaikkea kaksi asiaa. Ensinnäkin äh, kilpailu on lisääntynyt ja toiseksi hinnat laskeneet, eikö totta? Ja tämän lisäksi kolmas seikka, mikä myös on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja tähän komissio viittasi stressitestinsä toteutumisen jälkeen äh, asetuksen toisessa osassa – niin saatamme myös nähdä, että tämän järjestelmän resilienssivastuskyky on todella parantunut viimeisten parin vuoden aikana. Komissio on tehnyt hyvää työtä, niin kuin Sefcovic aina sanoo, laitteiston ja ohjelmiston suhteen, eli nämä linkit ja sitten infrastruktuuri ja sitten toisaalta kolmas energiapaketti. Ja tämä minun määritelmäni mukaan luo energiaturvallisuutta. Tämän lisäksi, ja viimeinen seikka liittyy aiemmin esiin nousseeseen kysymykseen näistä sisääntulopisteistä. pisteistä. Sisääntulopisteitä tulisi olla mahdollisimman paljon, vaikka siihen rahaa palaisikin. Koska se, että on vaihtoehtoja, on Eh, julkinen hyödyke. Mitä enemmän on, sitä enemmän voi käyttää ja sitä parempi. Ja siksi minun mielestäni kaikki uudet sisääntulopisteet ovat asioita, eh, joista pitäisi keskustella avoimesti, koska ne saattaisivat järjestelmän resilienssiä eh, vahvistaa ja näin on se viime vuosina nimittäin kilpailulainsäädäntö Euroopan unioni on nimittäin äh, pistänyt koville Microsoftin, Googlen, ei siis pelkästään energiatoimijoita, siis jotkut suurimmista pelureista näillä markkinoilla ja myös Gazprom on pantu koville ja välineistö. Eli jos joku ää, äh, käyttää väärin määräävää markkina-asemaansa, niin sitten komissiolla on hieno välineistö asian puuttumiseksi. Ja tämä varmistaa markkinoiden hyvän toiminnan. Minä luottaisin kyllä tuohon komission välineistä. Kiitoksia. Thank you very much. Borhard, haluaisin nyt vastata tähän kommenttiin. Uh, I would like... En vasta ne olot, millä podcast laitetaan tällaisella alueella ja on EUn unionin köyhimmät maat joutuvat maksamaan korkeammat hinnat. Hän sanoi, säätäksemme kriisinsietokykyä diversifioimalla, hajauttamalla reittiä, resursseja ja toimittajaa. Niin. Me olemme avoimia kuulemaan teitä. Ja sitten tohtori Riley, olkaa hyvä. I would like to, um... Olisin tohtori Borkartin kanssa samaa mieltä, että Ongelma on, kun puhuu kriisinsotakyvystä, joka on luotu komission työn avulla, energia yritysten ja säätelijöiden työn seurauksena 15 vuoden aikana nostin kakkosen ongelmaan annettavia pohjia kriisinsietokyvyltä. Että tämä olisi ihan hyvä, mutta ei auta. Ja Gazpromin ja jutut, että äh, kilpailuoikeudelliset jutut ovat kuinka vakavissaan Gazprom on. Jos tarkastan sen tarjouksia. Respons on yleisesti, että he avautuvat ja ovat oikein myönteisiä ja mahdollistavat tehtävän muuttumiseen. Vain pitkäaikavälin sopimuksessa. Ja Sitämeren maita tarkastella kaikki sopimukset, lähes kaikki sopimukset ovat pitkän, lyhyen aikavälin sopimukseen. Ja jos Gazpromin tarjouksia tarkastelee yksityiskohdittain, loppujen lopuksi hyvin vähän muuttuu. Miksei komissio ole pyytänyt lisää